Now I give. Okay. We are going to start the vote. Nyt aloitamme äänestykset. Jos sopii, voisitte istuutua. Uh, there is a, um, there is a... Täällä on tullut pyyntö puheenvuoroksi. Sen on esittänyt rouva Regner. Regner, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä olen yrittänyt edellisessä keskustelussa kasvuraportista äh, esittää sinisellä kortilla kysymyksen edustaja Obermeierille, mutta se ei ollut mahdollista, koska hän puheensa jälkeen äh, välittömästi poistui. Minä esittäisin, että edustajat pysyvät niin pitkään salissa, että sininen kortti voidaan äh, nostaa heitä kohtaan. Yes, yes. Toki, toki, Rova Regner, olette tosi oikeassa.